Eilisen kokouksen pöytäkirjat, hyväksytyt tekstit ovat nähtävissä. Onko mitään huomautettavaa? Ei näytä olevan, joten näin olemme hyväksyneet pöytäkirjan. Arvoisat kollegat, seuraavana esityslistalla on komission puheenjohtajan julkilausuma aiheesta euroalueen huippukokouksen valmistelu. Huippukokous järjestetään 11. päivä maaliskuuta. Arvoisa komission puheenjohtaja Barroso, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Madame Hyvä puhemies, hyvät eurokansanedustajat. Me elämme yhtä näistä historian hetkistä Välimeren toisella puolella vapauden tuulet puhaltavat ja tämä kysymys on hyvin merkittävä ja minä haluankin teille kertoa, että komission kollegio on nyt hyväksynyt tukensa eteläisen välimeren valtioihin tukeakseen niiden siirtymistä kansanvaltaan ja meidän naapuruuspolitiikkaamme kehittääksemme. Minä esittelen nämä korkean edustajan kanssa seuraavassa perjantaina järjestettävässä e, neuvoston huippukokouksessa. Välimeren valtioiden erityisesti nuoret ovat osoittaneet mieltään autoritaarista valtaa vastaan ja tahtoneet poliittista vapautta ja yhteiskunnallista oikeutta ajaa eteenpäin. Me tiedämme, miten hirvittävän monimutkaiset nämä tilanteet ovat ja miten suuri, monimutkaiset ja vaikeat haasteet siellä on edessä, niin meidän tehtävämme on olla niiden, niiden rinnalla, jotka tahtovat ihmisoikeuksia kunnioittaa ja e, perään kuuluttaa vapauksia. Ja näitä, ja me, meidän täytyy estää se, että hallinto pääsee kohtelemaan kaltoin kansalaisiaan. Me näin ehdotamme äh, demokratiakumppanuutta ja vaurauskumppanuutta ja toivomme, että nämä pääsevät myös kansalaisyhteiskunnalla mukaan ja digitaaliyhteiskuntaan mukaan ja niin poispäin. Me tiedämme, että vaikeuksia on olemassa eikä mitään demokratiaa ja oikeusvaltiota saada automaattisesti aikaan. Tie on vaikea ja hyvinkin tuskallinen. Siellä on suuria vaatimuksia, mutta Euroopan täytyy pysyä niiden rinnalla, jotka toivovat poliittisia vapauksia ja oikeudenmukaisuutta. Hyvät naiset ja herrat, minä nyt 11. maaliskuuta saan osallistua euroalueen kokoukseen. Kriisi on meille osoittanut, kuinka meidän taloutemme ovat riippuvaisia toinen toisistaan ja kuinka rakenteellisia heikkouksia järjestelmissämme on. Ja sen takia meidän täytyy taloushallintoamme ehdottomasti vahvistaa. Komissio on jo pitkään puolustanut talouspolitiikkojen kansallista koordinointia ja myös euroalueen hallinnan vahvistamista me tarvitsemme talous- ja rahaliittoon kehittyneempää hallintaa. Ja tätä erityisesti korostamme äh, tulevia kymmenen vuoden raportista, äh, jonka olemme eurosta tehneet. Totuus kuitenkin on nyt ollut se, että hallitukset ovat suhtautuneet tähän kehitykseen vastustellen, vaikka tiedämme, että tällainen yhteinen eurooppalainen talous on aivan välttämätön äh, nykymaailman tilanteessa. Siitä syystä jäsenvaltiot osallistuttuaan euro Eurooppa-neuvoston yhteisiin työhön ovat päässeet konsensukseen komission ehdotuksista taloushallinnon, e, vahvistetulle taloushallinnolle ja tästä keskustellaan täällä parlamentissa ja, ja neuvostossa. Me olemme päässeet e, yhteisymmärrykseen tästä eurooppalaisesta talouden hallintojaksosta, joka ottaa mukaan sekä budjettipolitiikan että talouspolitiikan ja rakenteelliset uudistukset jokaisessa jäsenvaltiossa. Ja tässä yhteydessä taloushallinto on vahvistunut ja tässä on tullut myös tämä kilpailukykysopimus, jossa euroalueen jäsenvaltioiden täytyy entistä enemmän puuttua kansalliseen kilpailukykyynsä yhteisen kilpailukyvyn edistämiseksi. Ja näin, jos unionin taloudet, kun ne linkittyvät toinen toisiinsa joka tapauksessa jo, ja erityisesti euroalueen valtiot liittyvät toinen toisiinsa, ja sen takia kilpailukyvyn erot ovat suuri ongelma tällä yhteisellä talousalueella. Talouden konvergenssi on yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotta e- vahva ja vakaa euroalue voidaan taata, ja tästä hyötyy koko unioni. Ja näin meidän täytyy myös tunnustaa se, että tästä ajatuksesta, tähän ajatukseen suhtaudutaan hivenen huolestuneesti kahden nopeuden Eurooppaan ja euroalueeseen ja sitten euroalueen ulkopuolisiin valtioisiin ja, jakautuminen. Ja, talous, talouden kannalta kilpailukyky on hyvin merkittävä ja tässä täytyy tietysti miettiä myös yhteisölähestymistapaa. Kaikki nämä sitoumukset kuitenkin ovat hyvin legitiimejä ja niihin täytyy ryhtyä. Tämä liittyy tietysti yhteiseen luottamuksen henkilöön henkeen myöskin. Minä olen nyt ollut hivenen hämmästynyt siitä, että jouduin viime huippukokouksessa neljäs päivä helmikuuta muistuttamaan kilpailukyvyn ja euroalueen uusista aloitteista, joiden täytyisi suoraan nojautua näiden perustamissopimusten henkeen. Näin Eurooppa-neuvosto on hyväksynyt uuden hallinnollisen talouspuitteiston ja näin valtioiden päämiehet hyväksyvät lisävälineitä ja keinoja uutta poliittista poliittista taloudellista laatua taatakseen kilpailukyvyn edistämiseksi ja tämä johtaa sitten korkeampaan konvergenssiin ilman, että sisämarkkinoihin vaikutetaan huonosti. Tämä oli sitaatti tuosta tekstistä ja minä haluaisin lisätä näihin johtopäätöksiin selkeän viittauksen siihen, miten meidän täytyy näitä meidän täytyy toimia aina perustamissopimusten mukaisesti. Tämä on Tämä on tietysti päivän selvää, mutta on aina parempi sanoa se ääneen. Tässä nyt sitten Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle ja sitten komission johtajalle on tarjottu konsultointimahdollisuuksia jäsenvaltioissa, euromaissa konkreettisten keinojen löytämiseksi edistysaskelien takaamiseksi. Ja nämä, näissä tässä neuvonpidossa on selkeästi havaittu, että yleisesti ottaen jäsenvaltiot tahtovat jatkaa ja noudattaa tätä yhteisölähestymistapaa. Now... Hyvät parlamentin jäsenet, nyt halusin aivan selväksi ne periaatteet, jotka komission mielestä ehdottomasti edellyttävät noudattamista kilpailukäytänteissä. Ehkä olisi hyvä kutsua niitä lähentymis- ja kilpailukykysopimuksessa, koska siellä on myös toimenpiteitä erojen poistamiseksi euroalueella ja myös Euroopan unionissa. Ensimmäinen periaate Sopimus täytyy toteuttaa sopimusten pohjalta nykyisessä taloushallinnon järjestelmässä. Me voimme näin olla varmoja siitä, että meillä on todellakin yhteisölähestymistapa. Jos ajatellaan historiaa ja kasvu- ja vakaussopimuksen kokemuksia, niin vain yhteisön menetelmän keinoin saamme aikaan tuloksia, jotka ovat demokraattisesti legitiimejä Euroopan unionin tasolla ja sitovia. Ja näitä voidaan niitä myös valvoa. Sopimuksen täytyy noudattaa myös komission roolia, totta kai tämä on olennaista, jotta voidaan taata objektiivisuus ja riippumattomuus, kun jäsenvaltioiden ponnisteluja arvioidaan sisämarkkinoinen, yhteismarkkinoiden koskemattomuus, koko yhteisön säännöstö ja aloitteet euroalueella tai sitten Euroopan unionissa kokonaisuudessaan. Kaikki täytyy pitää mielessä. Minä haluan korostaa myös Euroopan parlamentin roolia lähentymistä kilpailukykysopimuksesta seurattaessa. Totta kai komissio tiedottaa myös parlamentille asioista. Sopimukset täytyy olla myös avoin muille jäsenvaltioille, jotka ehkä haluavat osallistua siihen, mutta eivät välttämättä kuulu euroalueeseen mielestäni. Meidän täytyy välttää kaikenlainen kerrostuminen unionissa. Se on vastoin yhteisvastuun periaatetta ja se on vastoin meidän ydintavoitteitamme. Tällaisen sopimuksen aikaansaamiseksi, niin että siellä on kansallisia toimenpiteitä, tarvitaan lisäarvoa arvoa siihen verrattuna, mitä nyt on jo toteutettu komission taloushallintoesityksissä. Haluaisin muistuttaa teillä, että 121 artiklan nojalla sopimuksen jäsenvaltioiden täytyy yhteensovittaa kansallista talouspolitiikkaansa. Sopimuksen täytyy ottaa huomioon myös se, ettei tule kielteisiä vaikutuksia yhtenäismarkkinoille – ja jopa ehkä sitä autetaan ja edistetään. Tämän lisäksi sen täytyy noudattaa myös sosiaalista vuoropuhelua ja ottaa mukaan kilpailukykyliittyjä toimenpiteitä, jotka ovat keskeisiä kasvun ja työpaikkojen kannalta, kuten EU 2020 strategiassa on todettu. Kilpailukyky on todellakin keskeinen osa meidän talouksissamme. Se on välttämätön ennakkoehto, että saadaan aikaan työpaikkoja luovaa kasvua. Siksi on erittäin tärkeää taata, että sopimus saa aikaan todellista lisäarvoa eikä vie pohjaa todellisilta työllisyystavoitteilta. Minä haluan kasvua ja työpaikkoja. Siksi minä korostan kasvua ja nimenomaan osallistavaa, kestävää kasvua EU 2020-strategian no-, nojalla. Siksi korostan sosiaalistulottavuuttakin, koska tarvitaan ponnisteluja, että taakka voidaan jakaa tasaisesti. Siksi me haluamme komissiossa myös miettiä rahoitustoimien verottamista yhtä lailla – Budjetin vakauttaminen on keskeistä kilpailukyvyssä ja investoinnitkin, varsinkin tulevaisuuden kannalta tärkeä sektoreihin, kuten tutkimukseen ja kehitykseen, ovat aivan yhtä välttämättömiä. Meidän pitäisi myös pitää mielessä, että sopimus on vain yksi osa meidän kokonaisvaltaista vastaustamme euroalueen vakauteen. Tarvitaan edistystä kaikilla muillakin alueilla niin, että me edistämme rahoituskykyä, nykyisessä raastossa ja laajennetaan sen piiriä niin, että meillä on pysyvä mekanismi 2013 alkaen, kun me täytäntöönpanemme tulevina kuukausina tiukempia testejä myös pankeille, niin saamme lisää läpinäkyvyyttä, luottamusta ja uskottavuutta. Lähentymis- ja kilpailukykysopimus tuo tuloksia vain, jos me tulkitsemme sitä yhtenä toimenpiteenä muiden joukossa huomioiden kaikki ponnistelut niin, että euroalueen vakaus säilyy ja toivottavasti se vaikuttaa jo maaliskuussa jotain. Se on merkittävä lisäponnistus kestävän kasvun hyväksi Euroopassa, jos se on johdonmukainen meidän yhteisömenetelmämme kanssa. Jos näin on, toi, tehokas toimenpide ja noudataan yhteistyölähestymistapaa, kuten komissio toivoo, parlamenttikin, niin minä uskon, että silloin lähentymis- ja kilpailukyky sopii suon lisäarvoa ja auttaa muuttamaan tätä talous- ja rahaliiton pilaria. Komissio ja parlamentti haluaa tätä ja me teemme kaikkemme sen puolesta. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Oikein paljon kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Ja nyt ryhmien puolesta ensimmäisenä kansanpuolueen puolesta Joseph Dole. Olkaa hyvä. Kiitos, varapuhemies hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, minkälaisen läksyn me olemme nyt oppineet tästä kriisistä. Me sot, maailmansodista ymmärsimme, että meidän täytyy tehdä yhdessä työtä eikä hajottaa toinen toisiamme. Berliinin muurin laskemisen jälkeen me ymmärsimme kommunismin kysymykset ja yhtenäistimme tämän mantereen vapauden, kansanvallan ja sosiaalisen markkinatalouden ympärille. 11. syyskuuta osoitti osoitti meille, että meidän täytyy löytää uusi tasapaino turvallisuuden ja vapauden välille. Ja tästä talouskriisistä meidän täytyy oppia se, että jäsenvaltioiden täytyy lopettaa pitä, tabuuna pitäminen, talousarviokysymykset, verotuskysymykset ja rahoituskysymykset ja sosiaalikysymykset. Me olemme nyt päässeet tästä tietä jo eteenpäin. Me olemme saaneet 27 valtiota budjettiprioriteeteista yhteisymmärrykseen, eli ollaan kehittymässä, menemässä samaan suuntaan toimintaan. Ja tässä sitten myös mietitään rahoitusmarkkinoita ja niiden sääntelyä, mutta se ei vielä riitä. Meidän täytyy tehdä, tehdä saada aikaan parlamentin ja neuvoston välinen yhteisymmärrys vahvistetusta taloudellisesta yhteistyöstä kesään mennessä. Ja meidän täytyy erityisesti puhua sekä rahoituspuolesta että sosiaalisesta puolesta. Ja tässä ensimmäinen aloite on jo tehty ja siinä on yhteisönäkemykset mukana, mutta meidän täytyy mennä vielä pidemmälle ja muistaa, että parlamentti ja komissio vastaavat kaikkiin niihin velvoitteisiin, joita niille on asetettu, ja me luotamme komission puheenjohtajan. EPP iloitsee ja tukee näitä, ehdotuk- näistä ehdotuk- näitä ehdotuksia, samoin kuin Helsingissä johtajat ovat myös tämän vahvistaneet. Hyvät naiset ja herrat, miten me voimme selittää kansalaisillemme, että nyt kun elämme tällaista vaikeaa talousaikaa, niin sitten kesään mennessä jäsenvaltioiden täytyy edelleenkin jatkaa säästöjä ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut voisaisinko hyväksyä helpommin ja tukea helpommin tuet yrityksille vai kotitalouksille. Ja tämä kriisi on myös vaikuttanut työ, työllisyystilanteeseen ja perhetilanteeseen ja meidän täytyy nyt vähintään ymmärtää tästä oppia läksymme. Ensiksi meidän, me emme saa enää suhtautua kevyesti velvoitteisiin, joita jäsenvaltioille on annettu. On niiden koko sitten ihan mikä tahansa, niin niiden täytyy talousarviositoumuksiaan noudattaa. Eurooppalainen solidaarisuus ei voi toimia ainoastaan vastaan, jos puhumme, jos me emme saa verrattua järkevällä tavalla yhteiskunnallisia ja sosiaalisia kysymyksiämme ja, ja talousarviokysymyksiämme. Kolmas läksy on se, että meillä täytyisi olla selvä eurooppalainen vakausjärjestelmä markkinatalouttamme suojaksemme suojataksemme. Ja neljäs oppi tästä on se, että eurooppalaista yhtenäistämistä täytyy vahvistaa. Amerikkalaiset ja japanilaiset jo ovat kovasti velkaantuneempia kuin kuin me mutta eivät ne näytä silti olevan hirveän huolestuneilta, mutta ehkäpä tämä optimismi ei riitä kovin pitkälle. Nyt meidän täytyy todellakin konsolidoida omaa kilpailukykyämme ja talouttamme. Meidän täytyy tehdä tulevaisuuden työpaikkojen eteen työtä ja pitää kiinni todellisuuden sitoumuksistamme, emme, ettemme menetä tätä mahdollisuutta. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Joseph. Paljon kiitoksia, Joseph Dole. Seuraavana sosialistien demokratian puolesta Martin Schulz, myös neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva, puhemies, arvoisat, hyvin harvakselta paikalla olevat kollegat. Niin, niin me saimme Angela Sarkosilta ja Angela Merkeliltä Sarkosilta kirjelmän, jota, jonka olemassaoloa hiukan epäiltiin, mutta kyllä se oli olemassa ja siitä pidettiin myöskin lehdistötilaisuus. Mutta se, mitä sinä sanottiin, niin sitä emme ilmeisesti enää muistakaan. Eli tämä asiakirja ei tule ainakaan sisältönsä puolesta toteutumaan, mutta oli miten oli, jotain tuloksia saadaan aikaiseksi, eli tämä turvapaketti tulee laajentumaan tämä teennäinen lehdistötilaisuus aiheesta, josta ei olla varmoja, on kyllä hiukan epäilyttävä lähestymistapa. Mutta oli miten oli. Minä en usko, että näin voidaan Eurooppa pelastaa. Teidän puheenne, herra puheenjohtaja oli loistava. Te viittasitte sosiaalisiin epätasapainotekijöihin. Minä olen joskus aika yllättynyt siitä, että Saksa ja Saksan liittokansleri vaativat Sarkosin tavoin, joka voittaa kaikki gallupit Ranskassa, että otettaisiin käyttöön sellaiset toimenpiteet, joita Saksa ei ole ottanut käyttöön. Kun katsotaan Kreikan budjettia tai muiden maiden budjettia. Niin aina pitää siis säästää. Mutta mitä Saksa teki silloin, kun kriisi oli pahimmillaan? Se keksi tällaisen romuautopalkkion. Se tarkoitti sitä, että autoteollisuutta tuettiin valtion varoin. Sitten annettiin työntekijöille tukea, palkkatukea, vaikka he joutuivat tekemään lyhyempää työpäivää. No miksi sitten muilla jäsenvaltioilla ei olisi oikeus vastaavanlaisiin toimenpiteisiin. Ja Moody's on rankannut Kreikan jopa Valko-Venäjän ja Egyptin jälkeen listoillaan. No herääkin kysymys, että onko tämä nyt aivan täysin sekava tilanne? No ja kuten tapana on, niin kolme päivää ennen huippukokousta tällaista toimintaa harjoitetaan. Mutta tämä sanoma, joka välitetään kolme päivää ennen huippukokousta, niin siihen luotetaan. Ja Moody's totesi, että me rankkaamme ma- maat alaspäin, koska sillä ei ole mitään investointikykyä, eikä se voi siten myöskään elävöittää talouskasvuun. No jos puhutaan vaikkapa kampauksista, niin ei kampausta muuttamalla tilanne muutu miksikään. Katsokaa minun päätäni. Mitä, mihin parturointi johtaa? Maan luottokelpoisuutta aiotaan parantaa sanomalla, että te nyt menetätte kaikki mahdolliset tukiaiset. No mihin se johtaa? No siihen, että pelastuu vakuuttavaa ankkuria halutaan käyttää ja sitä halutaan nyt laajentaa euron vakauttamiseksi ja siksi tämä sopimus sinänsä on järkevä, mutta sisällöllisesti se ei ole tasapainoinen. Jos arvoisa komissaari, teidän ajatuksenne huomioitaisiin tässä paketissa ja tämä taloudellinen sosiaalinen tasapaino, jota ehdotitte saataisiin varmistettua, niin silloin mennään oikeaan suuntaan, joten voin sanoa, että hieno ehdotus, jonka olette juuri meille esitelleet. Enkä nyt halua keskustella tästä institutionaalisista kysymyksestä, sillä konseptuaalisesti se oli aivan vesiperä. Jos tämä tarkoittaa sitä, että se mitä operatiiviselta puolelta syntyy, niin siitä olisi edesvastuussa komissa, komissio kokonaisuudessaan, niin mikä siinä, ja varsinkin jos parlamentti tähän toimintaan saadaan mukaan, mutta oli miten oli, lähtö oli hiukan kankea, sitten päästiin hiukan vauhtiin, pakettia laajennetaan, se on hyvä asia, liberalkin saatiin mukaan, niin, arvoisa rouva puhemies, voitte välittää nämä kiitokset Saksaan. Ja jos tälle paketille saataisiin sellainen nimi, joka sille kuuluu, eli sopimus euron pelastamiseksi, niin ehkäpä me loppujen lopuksi saamme myöskin jotain toimivaa aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi liberaalidemokratian puolesta Guy Verhofstadt, kolme minuuttia. Öö. Kiitoksia. Minä uskon, että voisimme kuitenkin sanoa, että vuosien jälkeen, kun ei hyväksytty ajatusta EMUsta, niin nyt hyväksytään kuitenkin taloudellisesta Euroopasta myös rahaliiton rinnalla. Se on askel eteenpäin, se ei paitsi Faragille, mutta meille kaikille muille se on kuitenkin askel eteenpäin. Joka tapauksessa, herra puheenjohtaja, minä uskon, että sana, jota on aika huono, mikä tämmöinen sopimus on, pakti, se on jäsenvaltioiden tai valtioiden välinen sopimus. Ei tässä sellaista tarvita, vaan yhteisön sopimusta, aloitetta Euroopan unionin tasolla, ei mitään paktia jäsenvaltioiden kesken, joka on hallitusten välistä toimintaa luonteenomaisesti. Eipä ole hyvin valittu sana. Toiseksi tämä menetelmä. Ei tässä nyt tarvita mitään hallitusten kesken Hallitusten välisyys ei ole koskaan on onnistunut unionissa. Lissabonin strategia oli hallitusten välistä. Nuri meni. Vakaussopimuskin silloin, kun Ranska ja Saksa eivät kerran noudattaneet 2003 4 sopimuksen sääntöjä, niin tämä osoitti, että hallitusten välinen menetelmä ei ole hyvä menetelmä. Meidän täytyy kauttaa nimenomaan yhteisömenetelmää. Kolmanneksi, minä uskon, että mitä tässä nyt on komission pöydällä, ei riitä. Tai, tai vastoin se on kohdennettu tiettyihin toimiin. Merkelin ja Sarkozyn kilpailukyky, sopimus on kuusi tointa eläkkeessä esimerkiksi. Mutta eläkejärjestelmä on paljon monimutkaisempi kuin niin vain. Ei siinä eläkkeitä vain voi ajatella, täytyy miettiä myös kuinka paljon on maksettu, eläkemaksuja, ylipäätään eläkejärjestelmät, Onko siellä toinen pilari olemassa vai ei? Ei ole kyse vain kuudesta erityisestä hallitusvälisestä toimesta, joita ei ole koskaan ollutkaan, tai jos se toimii, vaan tarvitaan laajaa taloudellista hallintomenetelmää, eläkejärjestelmää, työmarkkinat, palkkapolitiikka, veropolitiikka Euroopan unionissa, niin että siitä päätetään komissiossa ja tämä käytettiin itse sanaa lähentyminen, konvergenssi, ja se annetaan sitten jäsenvaltioille, jotta noudattaisivat sääntöjä, jotka ovat tässä lähentymiskoodissa, ja mahdollisimman nopeasti, eikä 15 päivää. Minulla se on yksinkertainen asia. Minä olen kyllä nähnyt tämän 25. päivän helmikuun sopimuksen tai tekstin, ja nyt ehkä on komission tehtävänä esittää omia aloitteita, ja nyt Teillä on vielä aikaa tulevina viikkoina valmistella tällaista yhteisön toimintaa taloushallinnon ja lähentymisen nimissä ja panna se neuvoston pöydälle ja parlamentin pöydälle. Ja me sitten päätämme ja tuemme teitä siinä. Mutta uskon, että nyt tällä haavaa vain seurataan tätä asiakirjaa 25. päivältä, milloin se on tässä sanotaan, puhutaan Hallitusten ja valtioiden päämiehet puhuvat jotain raha-asioista ja näistä Kreikan sitoumuksista, hallitusten ja valtioiden päämiesten sitoumukset. Ei se näin toimi. Eivät jäsenvaltiot tai pääministeri itse itseään rupea kontrolloimaan. Ei se ole koskaan toiminut eikä se jatkossakaan toimi. Lopuksi, aivan lopuksi, Uskon, että on nyt tullut korkea aika komission puheenjohtaja mahdollisimman nopeasti saada aloite, joka liittyy pankkien kriisimekanismiin, ei kansallisella tasolla, kuten on sanottu, vaan Euroopan tasolla. Teillä on oikeus siihen, koska tehän valvotte nimenomaan kilpailusääntöjä Euroopan unionissa. Teillä on mahdollisuus tehdä tällainen aloite. Kiitos. Herzlichen Dank. Paljon kiitoksia. Seuraavana puheenvuoron saa vihreiden puolesta Rebecca Hans kolme ja puoli minuuttia. Paljon kiitoksia, rouva puhemies, hyvät naiset ja herrat. Minun ei tarvine kertoa mitään tästä harmittavasta sopimuksesta. Hyvä, että sitä ei ole olemassa virallisesti, mutta Brysselissä neuvoston käytävillä sitä kyllä jaettiin ties kenelle. Ja sanoin jo aikanaan, että tässä oli jo tällaista myöhäissosialistista toimintamallia havaittavissa, tai Martin vaikkapa myöhäiskommunistista toimintaa. Eli kiisteltiin tosiasioita ainakin neuvoston käytävillä. Mielestäni tilanne on seuraava. Kyse ei ole vain ja ainoastaan valuuttakriisistä, jota me elämme, vaan kyse on myöskin kykenemättömyyskriisistä. Eli me emme kykene toimimaan kriisin aikana ainakaan yhdessä siten, että pääsisimme tästä kriisitilanteesta ulos. Oli miten oli, minä uskon, että me pääsemme askeleen eteenpäin, mikäli edes jotain saadaan aikaiseksi. Mutta jos katsotaan tämänhetkistä Kreikan tilannetta, niin on kyllä turha sanoa, että olisimme nyt saaneet niskaotteen kriisistä. Toimenpiteet ovat olleet aika lailla yksipuolisia. Me olemme keskittyneet ainoastaan tiukkaan budjettikuriin, siis säästämiseen, ja sehän ei selvästikään riitä. Maan on kyettävä jatkossakin investoimaan, ja jos Kreikan tapainen maa tekee näin tiukkoja liukka leikkauksia, niin kyllähän sen pitäisi tietää, mistä rahaa saadaan toiminnan varmistamiseksi. Ja kun katsotaan tulevaa neuvoston kokousta, niin Saksasta on kuultu jo sellaisia viestejä, että Saksa ei suostu muuttamaan Kreikkaan liittyviä ehtoja, joten ei tässä suostuta muuttamaan lähestymistapaa. Eli toimitaan yhdellä raiteella yksipuolisesti. Kun puhutaan talousliitosta, mikäli siihen päästään, niin kuin kollega Verhofstadt totesi, sen aikaansaaminen edellyttää todellisia konsolidointitoimenpiteitä ja myöskin aitoa solidarisuutta. Ja se tarkoittaa, että Kreikan pitäisi saada meiltä enemmän tukea kuin tähän mennessä. Ja mitä kollegat Schulz ja muut totesivat, niin voin sanoa kaikkien niiden vihreiden puolesta, jotka ovat kuukausien ajan tätä asiaa käsitelleet, että tämä yhteisömenetelmä ei ole mikä tahansa menetelmä, vaan kyse on siitä, että ymmärretään, miten Brysselissä päätöksiä tehdään. Sitä nyt kaivataan, jotta kansalaiset Kreikassa ja myöskin pohjoisessa, idässä ja lännessä luottavat meidän toimintaamme. Jos me lähdemme tälle closed shop tielle, niin kuin kilpailukykypaketissakin sanottiin, eli että muutamat johtotehtävissä olevat henkilöt sopivat keskenään jostain, niin minä en usko, että silloin kansalaiset kovinkaan vahvasti luottavat unionin toimintaan. Ja siitähän kriisin aikana on kyse, luottamuksesta. Ja kun katsotaan tätä tulevaa neuvoston kokousta, niin toivottavasti siellä sitten käytetään ihan maalaisjärkeä. No täällä on viitattu Barroson taholta tähän kestävään kasvuun. Miksi näinä aikoina energiakomissaari voi sanoa, että ilmaston suojelu tarkoittaisi Euroopan teollisuuden purkamista? Tutkimus on osoittanut, että 6 miljoonaa työpaikkaa voidaan luoda unionissa, mikäli tavoite asetetaan 30 prosentin tasolle ja se tarkoittaisi kestävää kasvua, joten yrittäkääpäs jarrutella Öttingerin toimintaa. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Ford ECRn puolesta. Kiitoksia. Näin aikoina on toimittava nopeasti. Aivan selvää on, että euroalue ei ole vielä selvinnyt kriisistä. Meidän täytyy järkevästi ja fiksusti toimia. Me olemme saaneet aika markkinan luottamusta omassa maassamme niin, että on vähennetty velkaa miettimällä menoja ja saanut aika säästöjä. Se on tärkeä osa kansallista kilpailukykysopimusta. Me emme täällä voi tehdä nopeita päätöksiä, mutta kuitenkin edustajat ovat tehneet esityksiä ja ehkäpä neuvosto voisi pitää niitä hyödyllisinä. Irlannin koroista voidaan sanoa, että ne, jotka ovat ansaisivat sellaisen koron, joka heijastaa riskiä, kun olemme rahaa lainanneet, mutta haluamme rahamme takaisinkin. Minä halusin, että olisi jonkinlainen kannusti maksamaan etukäteen ja siitä maksettaisiin bonus. Taloushallintopaketissa jäsenvaltiot joutuvat olemaan läpinäkyvämpiä omine talousarvioineen. Minä esittäisin ihan samaa, tehtäisiin myös veromaksujen varoille meidän omassa talousarvoissa unionissa. Toivon, että tämä kriisi johtaa siihen, että kansalliset hallitukset kuuntelevat esityksiä täältäkin. Ja näin voidaan rakentavalla tavalla tehdä yhteistyötä. Herzlichen Dank. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana vasemmiston puolesta kollega Biski, kaksi minuuttia. Kiitoksia rouva puhemies, arvoisa Barroso. Suurella tyytyväisyydellä panin merkille, että sosiaalinen ulottuvuus tuli mainittua teidän alustuksessanne. Te puhutte sen puolesta ja sitä me kaipaamme. Minun ei tarvinne toistaa sitä, mitä täällä on sanottu. Olen pitkälti heidän kanssaan samaa mieltä. Olen kuitenkin epäileväisellä kannalla tämän sopimuksen suhteen, jonka Merkel ja Sarkozy ovat esittäneet. Ja syy on se, koska me emme tiedä syytä asian, la, asiakirjan laatimiselle. Se on selvää, että se ei ole mikään pätevä, mutta kyse on varmaankin jonkinlainen strategia, johon se perustuu. Eihän sellainen vain mm, sellaista tuulesta temmata, joten meidän pitäisi pohtia, miksi tällaista oltiin laatimassa. Jos he ovat sitä mieltä, että tämä palkkaindeksointi olisi menet, toimiva menetelmä, niin enpä usko. Ja sitten mitä tulee eläkeiän kasvattamiseen tai nostamiseen, niin se tarkoittaa käytännössä eläkkeen leikkaamista. Ja tämä velkajarru, se ei ole helppo ratkaisumalli, ainakaan Saksassa ja tuskinpa Kreikka tai Irlantikaan olisivat sellaiseen tyytyväisiä. Ja mitä tulee sitten tähän ratkaisumalliin, joka tuli mainittua, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Haluaisin hiukan avoimempaa viestintää ja parlamentti tulee komissiota kyllä tukemaan, mikäli te varmistatte avoimuuden periaatteen noudattamista ja ettei toimita parlamentin selän takana. Jos halutaan sosiaalisia leikkauksia toteuttaa, niin tehdään sitten se suoraan, eikä yritetä mutkien kautta tämä asia hoitaa ja pimittää asioita. Me olemme valmiita, arvoisa Barroosa, keskustelemaan teidän kanssanne tällaisesta koordinoidusta talouspolitiikasta, taloushallinnosta, mutta sen pitää toimia myöskin demokraattisiin periaatteisiin nojautuen, jotta saadaan aikaiseksi kestävä ja sosiaalisesti vahva Eurooppa. Toki perustamissopimuksiinkin voidaan tehdä muutoksia, esimerkiksi tällainen sosiaalinen edistymislauseke voitaisiin lisätä, mutta meidän tulee saada hyvissä ajoin tietoa käyttöömme, jotta me voimme osallistua tähän toimintaan ja keskusteluun. Ilman infoa me emme voi tehdä mitään. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Biski. Seuraavana EFDn puolesta kollega Farage. Kiitoksia. Olipa kiva näkemys maailmasta, mutta aika ironista, että kun puhuitte Egyptistä ja muista tapahtumista, eikö ole suuremmoista ihmiset nyt nousevat hakevat demokratiaa. Muistuttakoon, että demokratia on menetelmä, jossa äänestetään ihmisiä teitä hallitsemaan. Ja, jos te edes kunnolla heitetään pois ja joku toinen tilalle. Mutta aika ironista, koska sitten sanoitte seuraavaksi, että siitä syystä Euroopassa eurokriisin vuoksi meidän täytyy vahvistaa yhteisömenetelmää. No, kun joku tätä katsoo muualta, yhä enemmän katsovatkin, niin yhteisömenetelmä merkitsee, että esitetään lakeja salaisesti. Byrokraatit, kuten te niitä esittävät, kyllä, minä tiedän, että Euroopan parlamentti teidän puolesta äänesti, mutta se oli ainoa ehdokas, joka meille tarjottiinkaan. Ei se ole mitään demokratiaa. Sanoitte yhtäältä, että demokratia on hyvä Toisaalta täällä se ei sovi. Ja Forhofstadt vahvisti, kun tuli itse Belgiasta, joka luulee, että kaikki kansallisvaltiot pitäisi poistaa, ehkä hänen omansa aika piekon häviääkin. Sanotaan, että haluamme taloudellista liittoa. Kukaan ei ole sen puolesta äänestänyt, kukaan ei ole edes saanut vastata, haluavatko. Ehkä te sen puolesta äänestätte, mutta ihmiset Euroopassa eivät sen puolesta ole äänestänyt. Ja tässä pitäisi oikeastaan nyt keskustella myös huippukokouksessa perjantaina Portugalista. Nimittäin Kreikan ja Irlannin jälkeen aika ilmeistä on, että markkinat lähettävät teille sen viestin, että no niin, tulkaapa nyt tänne, nyt aika meni umpeen. Portugalin kurssi on 7,6 prosenttia ensi maanantai, tiedetään sen itse, se oli vain 7 prosenttia, mutta kun selvisi, että Irlannissakin täytyy jotain tehdä, huhtikuussa varmasti tulee Portugalin velka vastaan, parikymmentä miljardia, joka täytyy kantaa, joten sekin täytyy muistuttaa, että viimeisen puolen vuoden aikana 80 prosenttia Portugalin velasta syntyi ostoksin Euroopan keskuspankin ansiosta. Emme voi jatkaa Euroopan unionissa ostamalla omaa velkaamme. Jos näin tehdään, niin seuravelkakriisi ei ole mikään maa, vaan se on velkakriisi, joka koskee Euroopan keskuspankkia itseään. Herzlichen Dank. paljon kiitoksia kollega Farage. Schulz haluaa esittää teille kysymyksen. Suostutteko? Kollega... Herr Schulz, bitte sehr. Kollega Schulz, olkaa hyvä. Frau Präsidentin. Rouva puhemies, paljon kiitoksia. Te tuskin tiedätte, mikä tilanne on, mutta kysyisin kuitenkin. Te aina viittaatte Belgiaan olemattomana maana. Sitä ei ole olemassakaan. Ja nyt te viittasitte taas asiaan puhumalla Verhofstadtin suuntaan. Oletteko tietoisia siitä, mihin Belgian valtio nojautuu millä perusteella se on perustettu. Hyvä, että kysytte minulta tästä. Tässä nyt on ongelmana se, että kun muodostaa keinotekoisen valtion, kun siellä on enemmän kuin yksi kieliryhmä, kuten aivan selvästi Belgiassa, ja sitten voi hetken aikaa pitämään se kurissa, mutta oli sitten kyse Belgiasta tai Jugoslaviasta tai Euroopan unionista, jos on kokonaan erilaisia kieliä ja kulttuureja, niin ei pysy pystyssä. Ja jos olette huolissanne tästä, herra Rompoikin oli kovin huolissaan, herra Haustat ei koskaan ole tykännyt siitä, että tämä totuus, siitä ei tykätä, herra Schulz, nimittäin, että se on mikrokosmos koko Euroopan unionin hankkeesta tämä Belgia. Vielä toinen kysymys, ja kollega De Rossakin pyytää puheenvuoroa. Ihan lyhyesti, olkaa hyvä. Puoli minuuttia vaan, rouva puhemies. Ei puolueen edustaja, joka puhuu United Kingdom Independence Partyn puolesta, niin hän ei tiedä, että UK on perustettu UK, siis yhdistyneen kuningaskunnan ehdotukseen perustuen. Das war, äh, das war Kiitoksia. Niin tämä ei tainnut olla kysymys, joten voineemme siirtyä seuraavaan varsinaiseen kysymykseen. Kollega Farage, jos teille sopii, niin sitten vielä tämä kollega De Rossan kysymys. Tai sitten siirrymme suoraan seuraavaan kommenttiin. I hope, uh, Mr. Farage is not Toivottavasti Farage ei loukkaan, jos Irlantilainen esittää kysymyksen. Kysyisin, millä perusteella yhdistynyt kuningaskunta, ymmärtääkseni, niin jos ajatellaan englantilaisia, skotteja, welsiläisiä, pohjoisirlantilaisia, siitähän se koostuu. Eikö se sitten ole kansakuntien liitto sekin? Ja ihan ylpeä sellainenkin käsittääkseni. Kollega Farage, olkaa hyvä. Hyvä kysymys, herra Suut. Olette aivan oikeassa. Belgia oli brittikeksintö ja virhekin. Olen, olen muitakin tehnyt vuosien saatossa. Joskus menee oikein, joskus pieleen, niin kuin teidänkin maassanne. Ihan niin kuin teidänkin maassanne Saksassa. Saksan historia ei ole ihan putipuuda sekään. Tästä olette samaa mieltä varmasti. Ihan totta. Itse asiassa se, että pidetään koossa yhdistynyttä kuningaskuntaan, niin se on ollut aika häiritsevää sekin. Irlanti meni omaa tietään, 21 muistaakseni, kun se sai itsenäisyyden. Olette oikeassa, on hyvin vaikeaa pitää koossa erilaisia kulttuureita, mitä olen kuitenkin sitä mieltä, että Skotlannin, Englannin, Walesin ja Postilannin liitto ainakin nyt toimii, koska siellä on yhteisymmärrys. Jos ei olisi tätä, niin varmasti vaadittaisiin kansanäänestyksiä ja kansakunnat varmasti pystyisivät irtaantumaan, mutta sanoisin nyt vain, että ei kukaan saa edes tätä mahdollisuutta. Paljon kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia. So, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt weitermachen. No, ehdottaisin, että jatkamme listan mukaisesti. Kollega Le Pen ei ole paikalla, joten seuraavana kollega Votman Kohl, puolitoista minuuttia, olkaapa hyvä. Wel, Kiitoksia rouva puhemies. Neuvosto haluaa vahvistaa kilpailukykyä ja lisätä konvergenssia mutta se on tietenkin puolustettavissa oleva lähestymistapa, mutta minäkin haluaisin kiittää kollega Barrosoa siitä, miten hän on tarttunut tähän mahdollisuuteen ja pyrkii todellakin saamaan jotain aikaiseksi. Jopa Martin Schulz on suht maltillisesti suhtautunut tähän asiaan ja se on hyvä asia. Niin viitattiin täällä myöskin Van Rompuyn No tietenkin tämä on hankala tilanne, sillä me tiedämme, että mekin toimimme parlamentissa yhteislain säätäjänä. Meitäkin täytyy kuulla ja tästäpä, onkin, tästäpä syystä onkin tärkeää yhdistää tämä työ. Tietenkin tiettyä päällekkäisyyttä on ollut havaittavissa. 2000 tarkistusta on jätetty parlamentissa, ja jos tarkistuksia käy läpi, niin oikeastaan kaikki kilpailukykypaketin asiat löytyvät myöskin niistä. Ja parlamenttikin haluaisi olla kunnianhimoisempi, ja se huolettaakin minua juuri. Miten kilpailupaketti voidaan yhdistää EU 2020-strategiaan? Puheenjohtaja Barroso, Niin, teillä on aloiteoikeus. Aiotteko käyttää sitä, jotta kilpailupaketti ja lainsäädäntöpaketti saadaan jollakin tavalla linkitettyä toisiinsa? Jos ette niin tee, niin silloin parlamentti hoitaa tämän asian, koska mehän olemme yhteislainsäätäjän asemassa. Kiitos. Ferreira. Kiitoksia oikein paljon. Seuraavana kollega Ferreira, kaksi minuuttia. Kiitos, puhemies. Minä tulen sellaisesta valtiosta, joka on ollut jo vuosisatoja olemassa ja toivonut, että olisi vahva Eurooppa ja sellainen Euro Eurooppa, joka pystyisi käymään vuoropuhelua kasvokkain Kiinan, Japanin ja Yhdysvaltain kanssa. Me olemme joutuneet nyt kärsimään selkeästä talouskriisistä. Se ei ole pelkästään koskenut euroaluetta. Tämä yhteinen valuuttamme voi toimia ainoastaan vakavan työn pohjalta ja erinäisten lähentymiskriteerien toteuttamisen kautta ja kasvusopimuksen kautta ja työllisyyden kasvattamisen kautta, kun todellakin kaikkiin asiat lähentyvät toisiaan. Me, meidän täytyy nyt todellakin nyt miettiä asiaa tältä kannalta eikä pelkästään tiettyjen muiden tekijöiden kautta. Euro Euroopan täytyy täyttää se, mihin, minkä se on aloittanut. Ja tähän päästäkseen tämän yhtenäisvaluutan lisäksi tarvitsisimme selkeän rahaston, eli se, niille, sieltä voitaisiin antaa varoja niille valtioille, joilla on vaikeuksia, ja selkein järkevin korkovelvoitein niin, että se, sieltä, se ei sitten haittaisi liikaa mitään, minkään ja valtiotaloutta. Ja täten, tämän kasvun avulla voitaisiin äh, sitten myös maksaa velvoitteita jalka takaisin, kun tilanne vähän parantuu. Me tarvitsemme aktiivisempaa komissiota, sellaista komissiota, joka osallistuu myös tällaisen vakausrahaston luomiseen ja valvoo sitoumuksia nyt tämä valta on liian usein jätetty parlamentin ulkopuolelle ja näin esimerkiksi päätökset omista varoista eivät ole olleet riittävät. minä haluan puuttua esimerkiksi Podimatan lausuntoon, jossa puhutaan suoraan näistä, talous, näistä transaktioiden verottamisista, joihin pitäisi päästä. Me tarvitsemme vahvaa parlamenttia ja komissiota, joka ei pelkästään reagoi tapahtuneeseen, vaan toimii jo etukäteen ja ryhtyy aloitteisiin, joiden pohjalta voisimme sitten nauttia työmme hedelmistä. Paljon kiitoksia seuraavana kollega Goulart, puolitoista minuuttia puhemies, hyvä puheenjohtaja, minä haluaisin vielä sanoa muutaman sanan. Ensiksikin kunnioitus. Tämä parlamentti ei ole tehnyt parlamentista yhteistä yhteispäätösmenettelyä menettelyä vaan tämä tuli Lissabonin sopimuksesta ha- valtion päämiehiltä. Ja näin me sitten haluamme tietoja näistä tärkeistä taloushallintoa liittyvistä kysymyksistä, että me emme saa siitä tietoja ainoastaan vain englanninkielisestä lehdistöstä. Hyvä puhe, komission puheenjohtaja, minä haluan myös Van Rompuyn tänne. meitä täytyisi kunnioittaa ja arvostaa, jotta tämä parlamentti voi paremmin tehdä työtä tätä. Toiseksi mainitsen sanan kansanvalta. Me emme koskaan ole nähneet sellaista kansanvaltaista järjestelmää. Täällä emme tuota edelliseltä vuosisadalta, emmekä myöskään selkeää vallanjakoa, kun Eurooppa-neuvosto pyrkii vain määrittelemään, mitä tehdään. Me tarvitsemme selvän vallan valvojien ja päättäjien välille. Hyvä Barroso, neuvosto teidän juonittelunne takana pyrkii valvomaan myös kaikkea ja olemaan sitten toteuttamatta mitään. Ja sitten kolmanneksi mainitsen, mainitsen tehokkuuden. Jos me nyt ainoastaan sisältöä alamme vesittää, niin meillä on entistä vähemmän yhteisiä tekijöitä Lissabonin strategiassa. kaikki nämä vuodet on hukattu eikä ole päästy puusta pitkälle. Me, me haluamme, sit, että meitä kunnioitetaan, koska me tehokkuutta ja kansanvaltaa puollamme. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Portas, yksi minuutti, olkaa hyvä. President. Kiitos puhemies Kaksi viikkoa sitten kansainvälisessä lehdistössä puhuttiin siitä, että Portugal, tästä Portugalista ja Portugalin rahoituksellisesta tila, rahoitustilanteesta ja taloudellisesta epävakaudesta. Me tarvitsemme selkeitä aloitteita. Komissio ja varmasti komission puheenjohtaja parhaiten tuntee Portugalin nykytilanteen. Ja minä haluaisin selkeät vastaukset, mitä Portugali ansaitsisi sitten vakausrahastosta ja kansainväliseltä valuuttarahastosta rahastolta nykytilanteessaan ja minkälaisia muutoksia välttämättä tarvittaisiin, jotta ei toistettaisi niitä virheitä, joita Irlannin kanssa tehtiin, kun sille tarjottiin rahaa lainaksi ja sitten ajauduttiin tähän verotus, verojen polkemiseen ja suurten yritysten eh, etujen polkemiseen ja niin poispäin. Ja kolmanneksi haluaisin kysyä, miten me voimme luoda uutta luottamusta, kun kaikki rahapolitiikkaan liittyvät päätökset ja keskuspankin päätökset jatkuvasti haittaavat muutenkin haavoittuvimmassa asemassa olevia valtioita. Kiitos. Seuraavana kollega Guses, puolitoista minuuttia. Kiitos rouva puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Voin vain vahvistaa sen, mitä rouva Goulart totesi ennakkoedellytyksistä, joiden mukaan vaikkakin ymmärtää varsin hyvin tehokkuustarpeen, nopeuden tarpeen päätöksenteossa – niin, parlamentin mukanaolo on ehdottoman välttämätön. Se on sen ansiosta me kansalaisten valitsemina voimme saada panoksemme mukaan. Yksi erityinen seikka. Joka päivä rahoitusmarkkinoilla pompotellaan ja usein on kyse nuorista, jotka ovat siirtyneet Gameboysta tietokoneelle ilman miettimättä sen enempää. Ja kuitenkin meidän maamme horjuvat sen vuoksi. Jos me haluamme jotenkin markkinoita hallita, niin ei se onnistu ne poistamalla. En tuo niitä, jotka haluavat markkinat poistaa. Mutta mitä markkinat oikein etsivät? Riskiä. Pelinä on se, että pannaan riski toisen harteille. Kukaan ei ole tyytyväinen niin kauan kuin riskiä on harteilla. Nimittäin jos me haluamme, että joku vaikutus on markkinoilla, niin meidän täytyy pystyä tekemään selvät jakolinjat, selvää suuntaa saada, että ei ole tuhansia ajatuksia, joita ei sitten ollenkaan toteuteta. Vain näin pystymme hallitsemaan tätä rahoituspuolta, koska se on välttämätöntä meidän maidemme talouden vakaudelle. Ja herra puheenjohtaja, teidän täytyy tämä ponsi antaa. Me tarvitsemme selkeitä näkymiä, selkeitä toimenpiteitä ja päättäväisyyttä myös talouden yhteensovittamisessa. Dank. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega De Rossa, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Very much, Madam Chair. Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Se, että vältellään taloushallintoa ja pankkisääntöjä eurooppalaisella ja kansallisella tasolla on johtanut tähän nykyiseen kriisiin. Kaikki ovat havainneet kriisin työpaikkoja on menetetä, on menetetty ja niin poispäin. Niin, kollegat Barroso ja Rehn, teidän ei tarvitse saada minua vakuuttuneeksi, että me tarvitsemme taloudellista konvergenssia, että se pitäisi olla vahvaa ja että kaikkien jäsenvaltioiden, erityisesti eurovaltioiden, pitäisi sitoutua siihen. Mutta kansalaiset pitäisi saada vakuuttuneeksi siitä, että sitä tarvitaan. Meidän pitää vain osoittaa, että se on legitiimi vaatimus ja se edellyttää sopimuksen nojautuvaa päätöksentekoa. Me emme voi myöskään hyväksyä sitä, mikäli siitä hyötyvät vain muutamat harvat taloudelliset vahvat jäsenmaat. Se on fakta. Ja unionin tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että yh, se mitä sovittiin 11. maaliskuuta, että koko unionin kansa voi tukea tätä ratkaisumallia. Irlannin hallitus on vasta valittu ja sillä on vahva mandaatti ja hallitusohjelma, josta vastikään sovittiin, luen nyt, eli että meidän täytyy päästä eroon tästä hankalasta tilanteesta ja meidän täytyy varmistaa, että EUn IMFn yhteinen ratkaisumalli toimisi ja että sitä kautta saataisiin tilanne hallintaan. Ja mikäli sallitte, niin haluaisin vielä lopuksi todeta, tämä on tärkeä asia, ihan, ihan lyhyt huomio. Haluaa, että EU, euroalueita laajennetaan ja sitä kautta varmistetaan, ettei epävakauden tilanne pääse laajenemaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana Sharon Bowles, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät kollegat, joka viikko lehdistö on täynnä uusia muutettuja esityksiä jostain maasta, Euroopan neuvostosta tai komission puheenjohtajalta. Minä suosittelisin, että Euro- mietimme keskuspankin pääjohtajan näkemyksiä, koska hän on keskustellut parlamentin kanssakin niistä ja tunnustaa meidän, tunnustaa meidän päättäväisyytemme. Tämä kilpailukykysopimus on hyvä esimerkki tästä. Meillä on iso kirjo ajatuksia tarkistuksissamme taloushallintopakettiin. Siis meille on hyvin helppoa mennä yhteispäätösmenettelyyn niin, että saadaan jotain tuloksiakin, kun lyömme lukkoon kantoja täällä ja neuvostossa. Mutta emme saa pelkästään rusinoita nyppiä pullasta. Yhtenäismarkkina ei ole mikään linnoitus, vaan se lyttää tässä yhtäläisiä sääntöjä kaikilla. Kyse on myös ulkoisesta kilpailukyvystä laaja markkina voi tämä saada aikaan. Se kytkeytyy myös elpymispuoleen taloushallinnossa. Me tarvitsemme myös pysyvän rahoitusvakausmekanismin niin, että se kehittyy ajan myöden. Ja siinä mietitään myös painopisteitä ajan myöden, niin että voidaan minä sanoisin ihmisille, jotka miettivät siirtoja unioniin, niin katsokaa miten paljon yritykset vaativat hallituksilta myös lisää pääomaa pankeille ja ostetaan valtionvelkaa myös markkinoilla. Saksan pankit joutuvat käyttämään kymmenen vuotta niin, että selviytyvät kriisin pääomaongelmista, mukaan lukee myös valtionvelkaa. Saksan pankit eivät vastaa uusia kansainvälisiä vaatimuksiakaan pääomavaatimuksissa. Siirrot saksalaisille pankeille pitäisi olla myös teidän puheissanne mukana. Siksi tätä mekanismia tarvitaankin. Lopuksi koroista tässä täytyy löytyä tasapaino, kun ajatellaan mahdollista... Valitettavasti puheaikana on umpeutunut. Kymmenen sanaa. Loppu lopuksi. Paljon kiitoksia. Valitettavasti olette ylittäneet puheaikanne jo roppakaupalla. Seuraavana kollega Feio, puolitoista minuuttia. Puhemies, Vaikeat ajat vaativat rohkeaa politiikkaa ja rohkeita poliittisia päätöksiä. Ja tästä syystä onnittelenkin komission puheenjohtajaa näistä suuntaviivoista. Parlamentti on tahtonut selkeitä kantoja ja myös esittänyt omia selkeitä näkemyksiä eurosta, kasvusta ja, kas- ja vakaudesta me emme ainoastaan nyt voi painottaa tiettyjä kysymyksiä, vaan meidän täytyy nähdä tämä kattavasti. Meidän täytyy vaatia erityistilanteisiin reagointia, koska nyt on olemassa tila, se tilanne, että jotkut valtiot joutuvat maksamaan hirveän raskaasti julkisen velkansa. Eli meidän täytyy nyt luoda parempaa rahapolitiikkaa ja talouspolitiikkaa, jotta saamme sijoitu, sijoittajia enemmän houkuteltua. Periaatteessa tämä liittyy täysin rikkauden luomiseen ja siihen me tarvitsemme entistä enemmän unionitoimielinten toimintaa selkeästi. Emme me voi toimia pelkästään nyt näiden yhteiskunnallisten tiedonantojen kautta. Meidän täytyy pohtia ideologiaa, mutta erityisesti miettiä asiaa kansalaistemme kannalta ja sitä, mitä he tarvitsemme ja tehdä siihen nopeita päätöksiä. Kiitos arvon kollegat. Seuraavaksi käsittelyyn ilman puhuja luetteloa ja on tietenkin selvää, että puheenvuoropyyntö on esitetty vaikka kuinka monta. Kaikille ei voida antaa puheaikaa. Kuusi onnellista saa puhua ja sanon saman tien, ketkä saavat puheenvuoron. Kollegat Sarus Volkiot, Gallagher, Sarus Volski, Figoreido, Paska, Obama ja nämä edustajat saavat puheenvuoron kollega Sarius Volski ensimmäisenä. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Nyt edossa ei, e, edessä ei ole eurolan kriisi, vaan rahoituksen kriisi. Joissakin maissa, jotka sattuvat olemaan euroalueessakin, mutta yhteydessä voi olla Unkarikin. Miksi euroalueen yksinomainen tapaaminen ilman, että muita edes kutsuttu? Miksi luoda jakolinjoja epäoikeudenmukaisesti, kun olemme juuri kuusi vuotta poistettu linjat laitumisen myötä. Miksi luoda kahden nopeuden Eurooppaa? Komissio ja te puheenjohtaja olette sopimusten vaalia. Mikä on perusta tälle poissulkemiselle? Miksi halukkaat ja kykenevät suljetaan ulos? Miksi viisi artikaa noudatetaan muun muassa finanssipolitiikan syventämiseksi? Miksi ei käytetä sopimusta niin myös komissiolla olisi keskeinen rooli. Yhtenäismarkkinta ja on koskee 27 jäsenvaltiota myös haasteet. Neuvoston ja komission pitäisi johtaa 27 valtiota. Ei sen pitäisi olla pelkästään valitun joukon sihteeristö. Kiitoksia. Seuraavana kollega Galtieri. Kiitoksia. AFK-valiokunta hyväksyi suurella enemmistöllä Euroopan parlamentin lausunnon vakaussopimuksen korjaamiseksi. Teksti esittää muutosta myös Lissabonin sopimukseen niin, että määriteltäisiin menetelmä, että vaikkakin hallitustenvälisyys rahastossa säilyisikin, niin siellä olisi muutenkin selkityksiä myös ajatella mekanismin toimintaa niin että se olisi yhteensovitettavissa niiden tehtävien kanssa, jotka sopimus on antanut Euroopan toimielimille. Ja näin saadaan aikaan todellista taloudellista hallintoa, olipa se sitten pelkästään vain hallitusten välistä, silloin se ei toimisikaan. Te olette tätä myös käyttänyt keskustelussa, ja me haluaisimme parlamentissa, että pääsisimme mukaan tähän hallitusten väliseen vaunuun, niin että meillä olisi yhteiset raiteet ja komissio saisi sille kuuluvan roolin tässä vaunussa. Mitä mieltä komissio on parlamentin esityksistä? Me olemme valmiita myös olemaan mukana. Kiitoksia, kiitoksia. Seuraavana kollega Gallagher, olkaa hyvä. Kiitoksia. Irlannilla on avoin talous ja me toimimme suoren investointien kautta ja 12 prosentin yhtiöverotusaste on hyvin ö, tärkeässä asemassa kasvun ja vakauden aikaan saamiseksi. Ja kaikki yritykset harmonisoinnin suuntaan unionin tasolla vaikuttaisi huomattavassa määrin siihen, miten maani voisi houkutella investointeja maahansa ja sitä, se heikentäisi elvytysmahdollisuuksia. Kuten pienet, muutkin pienet maat, niin mekin olemme aika lailla syrjäinen maa ja alhainen veroaste jollakin tavalla voi helpottaa tilannettamme. Ja minä kysyisinkin Barrosolta, että voiko hän vahvistaa sen, että vero, verotukseen liittyvät päätökset tehdään kansallisella tasolla. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Figoredo. Kiitokset puhemies. Nyt on kansainvälinen naisten päivä ja monet ovat puhuneet täällä kauniin sanoin naisten oikeuksista. Nyt kun puhumme talous- ja rahoituskysymyksistä, niin tässä näkyy selvä taloushallinnon intressit ja vakaussopimuksen kriteerien vaikutus ja myös vaikutus ilman, että otetaan huomioon jokaisen jäsenvaltion erityistilannetta, sosiaalista epätasa-arvoa ja köyhyyttä ja sen sellaista. Tässä kilpailukykysopimuksessa pyritään kattamaan nykyiset sosiaaliset ongelmat kaikkikin, mutta unohdetaan sitten nuoret ja työ, työllisyys, esimerkiksi, viime, esimerkiksi Portugalin tilanne ja sen mielen, siellä järjestetyt mielenosoitukset. Ja nyt tässä Lissabonissa kohta ensi viikonloppuna järjestetään jälleen mielenosoituksia. Eli me tarvitsemme todellakin muutosta ja me odotamme komission toimivan ja muuttavan näkemyksiään nyt. Kiitos seuraavana edustaja Paska. Kiitos puhemies. Komission puheenjohtaja aivan aluksi minä haluaisin vastata edelliselle puhujalle todeten, että Euroopan unioni perustui tietoisiin päätöksiin, joita valtiot tekivät siirtäen unionille toimivaltaa. Näin he pystyvät tiettyjä alueita yhteensovittaa paremmin. He luopuivat osasta itsemääräämisoikeudestaan. Jos maat päättävät taloushallinnossakin Euroopan unionissa tästä, niin se on vapaa päätös. Ei sitä saa kukaan sanella Brysselistäkään käsin. Jos puhutaan ylipäätään itsemääräämisoikeutta harjoittavien maiden oikeudesta, niin on kyse vapaasta valinnasta. Ja jos kerran päätetään lähemmästä yhteistyöstä jatkossa, niin aloitteen on tultava itse euroalueen mailta. Ne ovat sitoutuneet käyttämään yhteistä valuuttaa. Hyvät herrat, ei saa pitäytyä vain harhakuvitelmi. Meillä on erilaisia sääntöjä edelleen. No, das Wort, Herr Obermeier. Kiitos. Seuraavana edustaja Ubamaja. Kiitoksia rouva puhemies. Kiitoksia, että heti alkuun ilmoititte, ketkä saavat puheenvuoron. Tässä on tarkoituksena ottaa käyttöön yhtenäinen eläkeikä ja myöskin yhtenäinen palkkapolitiikka. Minun mielestäni se on yksi askel taloushallinnon suuntaan ja tässä va- vaikutetaan kansalliseen toimintavaltuuteen. Ja on valitettavaa, että tässä käytetään artiklaa 136 ja se tarkoittaa siis sitä, että vaikka muut vastustavat, niin Merkel ja Sarkozy saavat omat ehdotuksensa ajettua läpi. Ja mitä tulee tähän pelastuspakettiin, on tietenkin selvää, että jo heikossa asemassa olevat maat joutuvat olema, toimimaan keinottelijoiden vallassa yksityistämistä toteutetaan ja me tiedämme, että ongelmat siirtyvät sitten koko euroalueen kannittavaksi. Barroso sanoi, että vastuu on kaikilla, mutta jos katsotaan tätä sitoutuneisuutta, minun mielestäni tämä pelastuspaketti tarkoittaa sitä, ettei vastuuta jaeta kaikille – Eli tämä sosiaalinen yhteenkuuluvuus on tässä kyllä pelissä. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Lopuksi vielä kollega Barroso komission puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä tahtoisin nyt esittää vastaukseni solidaarisuusrahastosta ja sen käyttämisestä tai sen käyttämättä jättämisestä. Tässä tietysti on kyse Portugalin kansan vela, kansallisesta velasta ja tämän rahaston käyttämisestä siten kuin esimerkiksi kansainvälisen valuuttarahaston käyttäminen nähdään ikään kuin viimeisenä mahdollisena vaihtoehtona ja täytyisi pyrkiä nyt välttämään tällaisten mekanismien käyttämistä niistä, koska kyse on tietysti myös kustannuksista, jotka liittyvät e, tähän, samoin kuin menetetään myös uskottavuutta. Tämä tietysti liittyy suoraan kansalliseen päätöksentekoon ja eurooppalaiseen päätöksentekoon, kun kyse on näiden varojen aktivointi. Ja mitä sitten pitää sanoa poliittisesta näkökulmasta katsottuna komission näkökulmasta e, euro euroalueella. Täytyy muistaa, että tätä rahastoa täytyisi pyrkiä laajentamaan myös muille alueille kuin aikaisemmin on käytetty. Osa kysymyksistä on hyvinkin arkaluonto, arkaluontoisia, kun laajennetaan määrärahojen käyttöä myös muuhun kuin kilpailukykyyn tai sen sellaiseen siihen liittyvään ja myös euroalueen ulkopuolelle. Komissio on tehnyt päätöksensä ja nämä vuosittaiset kasvuarvionsa ja sen pohjalta tehnyt päätöksensä rahaston varojen laajempaan käyttöön. Mikäli sitten tilanne vielä muuttuu, niin haavoittuviin valtioihin varmasti sitten ensiksi puututaan, mutta me emme voi kuitenkaan vastuuttomasti toimia, koska näin heikommassa e tilanteessa olevat valtiot jo joutuvat, ajautuvat vielä pahempaan velkakierteeseen. Meidän täytyy pyrkiä saamaan takaisin markkinoiden luottamus, jotta voimme luoda tällaista vakaata taloutta. Ne valtiot, jotka e, nyt joutuvat elämään tällaisessa hyvin haavoittuvassa tilanteessa, niin emme voi jättää niitä pelkästään utopistisiin, utopian varaan ja tyhjien lupausten varaan, vaan meidän täytyy tehdä selkeitä perusrakenteiden uudistuksia, koska näin voimme voittaa markkinoita markkinoiden luottamuksen. Ei yksi valtio voi jäädä mihinkään erilleen. Koko euroalueen täytyy toimia yhdessä ja tätä järjestelmää olemme kehittelemässä eri tekijöiden kanssa. Komissio on tehnyt kaikkensa, kaikkensa mitä, sillä, mitä sen, sen, sen käytettävissä oli tilanteen hoitamiseksi. Komissio on tehnyt omat ehdotuksensa, mutta tietysti on vielä asioita, jotka kuuluvat suoraan kansalliseen toimivaltaan ja kansalliseen päätäntävaltaan, jota ei perustamissopimuksissa ole määritelty unionille, ja niin ollen komissio ei voi toimia euroalueella kaikissa kysymyksissä. Par- parlamentti halusi tietysti puuttua suoraan siihen, vaikka komission pää ajatuksia tietysti kaikki valtiot tukevatkin, niin jotkut hallitukset haluavat edelleenkin vastustaa komission pääajatuksia, mutta komissio on joka tapauksessa tehnyt tällaisen hallinnon, pää, hallinnon äm, äm, yhteisen sopimuksen ja myös ne, mutta kuitenkaan kaikki jäsenvaltiot eivät ole halunneet hyväksyä komission alun perin esittämiä tasoja No mistä tämä uusi ajatus tuli esimerkiksi tämä kilpailukykypaketti ja kilpailukykysopimus? Minä yritän nyt todellakin suhtautua kunnioittavasti tähän parlamenttiin ja me, minä todellakin, me todellakin komissiona pyrimme nyt käyttämään koko sitä välineiden kirjoa, joka, jotka meillä käytettävissämme on ja minä olen tässä nyt suoraan kertonut teille avoimesti siitä, miten komissio on halunnut käyttää tätä kilpailukykypakettia tuottaakseen lisää lisäarvoa talouden kasvattamiseen ja työllisyyden kasvattamiseen. Se on edelleenkin komission oma prioriteettikysymys ja näin sen pohjalta voimme hallintoa vahvistaa. Huomauttaisin tietysti, että komissio on perustamissopimusten valvoja. No tässä voidaan sitten sanoa, että me olemme epäonnistuneet kilpailukyvyssä ja näissä kaikenlaisissa syrjimättömyyssopimuksissa ja niin poispäin. Komissio joka tapauksessa on käyttänyt kaikki käytettävissä olevat, olevansa keinot perustamissopimustensa pohjalta, jotta nämä päätökset päätökset toteutuisivat, mutta tämä usein sitten saattaa jämähtää neuvostoon. Ja näin meidän työmme, vakava työmme pitkällä, tehtävä, pitkällä aikavälillä liittyy kaikkien vastuuseen, koska me, me elämme nyt hyvin vaikeita aikoja ja tässä on kyse vaikeista kysymyksistä. Ja ensimmäiseksi meidän täytyy nimenomaan miettiä, miten tämä julkinen velka kehittyy tulevina vuosina vastauksemme eivät voi olla aivan eriävät jokaisessa jäsenvaltiossa. Taustat meillä on toisenlaiset, mutta komission täytyy toimia vastuullisesti ehdotuksia tehdessään ja ymmärtää, mikä on se suunta, johon me menemme. Ei ainoastaan pelkästään vaan tehdä ilmoituksia ja sitten ei minkäänlaisia täytäntöönpanokeinoa käytettäisi. Komission täytyy välttää sitä, että se ainoastaan vain jakaisi näitä töitä euroalueelle tai unionin alueella ylipäätään. Minä haluan huomauttaa, että komissio todellakin kunnianhimoisesti haluaa tehdä töitä ja tahtoo, että kaikki hallitukset tulisivat työhön mukaan ja kaikki parlamentin jäsenetkin tulisivat työhön mukaan. Ja näin komissio pitää joka tapauksessa keski, keskimmäisen roolin tässä työssään sopimusten valvojana minä uskon myös siihen, että komissiolla on olemassa yhteisömenettelyt, joiden pohjalta se voi sitten valvoa tätä tilannetta euroalueella ja ei-euroalueella ja valvoa tilanteen kehittymistä samalla, tavalla ja sisämarkkinoiden kehittämistä kaikkien näiden valtioiden kanssa yhdessä ja luoda uusia mekanismeja, kuten vakaus- ja kasvusopimuskin aikaisemmin oli. Ja näin me pysymme sitten eurooppalaisina Euroopan unionin sisällä, yhteisen talouspolitiikkamme puole- sisällä. Minä olen nyt tahtonut täysin avoimesti nämä asiat esittää. Komissio tekee sen työnsä myös rakentavasti, pyrkien pelastaen omat tausta-ajatuksensa ja yhteisö, yhteisön lähestymistavan sisällä tahtoisimme pyrkiä tuomaan lisäarvoa tähän taloushallintoon. Tehän kaikki siihen olette puuttuneetkin. No, hallintoamme on jo vahvistettu. Me tarvitsemme selkeää poliittista koordinointia ja taloudellista koordinointia entistä, edelleenkin, mutta, ja komissiolla on siinä merkittävin rooli. Ja nyt jäsenvaltiot haluavat nimenomaan tähän koordinointiin eh, investoida. Näin täytyy toimia ja joskus on aikaisemmin ajateltu, että tämä kuului ainoastaan kansalliseen täytäntöönpanemiseen, mutta nyt meidän täytyy todellakin tuoda lisäarvoa komission johtotehtävän avulla tähän talouteen, ja näin tuomme yhteisön hallinnon paljon tehokkaammaksi. Tämä, tätä keskustelua on tietysti hyvin hyödyllistä käydä, ja minun mielestäni parlamentin viesti on välittynyt Busekin kautta Euroopan neuvostoon. Hän oli paikalla siinä kokouksessa, ja uskoisin, että tuo pääajatus parlamentin parlamentin ja komission suulla menee eteenpäin neuvostossa, koska tämä on ainoa mahdollisuus ja ainoa keino, jonka kautta Eurooppa pystyy pääsemään tähän vakauteen ja kasvuun ja työllisyyteen koko mantereellamme. Kiitoksia. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Keskustelu päättyy. Ja seuraava kohta esityslistallamme on neuvostoliiton komission julkilausumat. Aiheena Turkkia koskeva